Arvoisat naiset ja herrat, voisitteko istuutua? Julistan 27. marraskuuta keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat kollegat, Median vapaus ja monimuotoisuus kuuluvat unionin perusperiaatteisiin ja Turkin kanssa neuvotella